Bene, possiamo dare inizio alla riunione della... No niin, nyt aloitamme puheenjohtajakokouksen, joka on avoin kaikille jäsenille. Haluaisin toivottaa Van Rompuyn Euroopan neuvoston puheenjohtajan tervetulleeksi ja Seftovicin, joka on Euroopan komission varapuheenjohtaja. Ja annan heti Van Rompuylle puheenvuoron hän voi nyt kertoa neuvoston päätelmistä 24. 25. lokakuuta pidetystä huippukokouksesta. Olkaa hyvä. Yeah, Hyvä puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Monia asioita oli Euroopan neuvoston estyslistalla. Osa ovat pitkän tähtäimen asioita ja osa ovat viimeaikaisten kehitysten seuraamista Ensisijaisesti kokouksemme osoitti jälleen kerran, että me olemme päässeet irti euron eksistentiaalisesta kriisistä ja nyt voimme käyttää kaiken energiamme laajempien talouden haasteiden käsittelemään niin, että konsolidoimme lyhyen tähtäimen elpymistä ja vahvistamme politiikkoja ja instrumentteja tulevaisuuden varalle. Elpymisen vahvistaminen tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että me toteutamme niitä toimenpiteitä, joista sovimme aikaisemminkin, tänä vuonna. Torjumme nuorisotyöttömyyttä, rahoitamme taloutta, vahvistamme talouskehitystä, äh, syvennämme sisämarkkinoita ja torjumme äh, hajantumista. Kilpailukykyagenda jatkuu samalla kunnianhimotasolla. Erityisesti meidän täytyy torjua nuorisotyöttömyyttä. Johtajat haluavat varmistaa, että nuorisotyöllisyysaloite joka on tärkeä elementti monivuotisessa rahoituskehyksessämme, on täysin toiminnallinen tammikuusta eteenpäin. Ja viime vuonna EU-rahoja käytettiin 800 000 nuoren ihmisen auttamiseen työpaikkoihin. Ensi vuonna meillä on kansalliset nuorisotakuut ja niiden avulla saamme enemmän aikaan. Mutta emme ole maalissa vielä ja vaadin vakavia ponnisteluja. Kaikkien osapuolten on tehtävä yhdessä töitä kellon ympäri, jos haluamme, että ensimmäiset ensi vuonna toteutettavat monivuotisen rahoituskehyksen tukiohjelmat saadaan toimintaan. Meillä on paljon työtä vielä jäsenvaltiossa ja toivottavasti Pariisin nuorisotyöllisyyskonferenssi antaa meille lisäpotkua siihen. Apu pienille ja keskisuurille yrityksille on toinen tärkeä asia, jolla seuraamme viime kesäkuun päätöksiä. Me vahvistamme tukea Euroopan rakenne- ja investointirahastoista rahoitusinstrumentteja pk-yrityksille. Vähintään kaksinkertaistamme tuen niissä maissa, joissa lainatakuita pk-yrityksille tarvitaan eniten. Me korostimme, että tätä rahaa sitä pitää vivuttaa ja nopeasti niin, että jokainen investoitu euro johtaa viiden tai kuuden euron uusiin lainoihin pk-yrityksille. Meidän on myös vähennettävä paperityötä ja yksinkertaistettava EU-lainsäädäntöä. Se auttaa myös pk-yrityksiä. Komissio on nyt jo tunnistanut uusia askeleita, joilla EUn säädä, säädöskehys on kevyempi ja soveltuu tarkoituksensa Osana REFIT-ohjelmaa olemme sopineet, että sitä on tärkeää jatkaa ja käyttää, katsoa sitä vuosittain ei kuitenkaan saa uhrata eh, kuluttajien, työntekijöiden tai eh, ympäristön suojelua. Meidän on vahvistettava tulevaisuuden instrumentteja. ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tällä lainsäädäntökaudella jo mm, lopullistaa tärkeitä pankkiunionin elementtejä, eikä vähin niistä ole yhteinen kriisinratkaisumekanismi, johon parlamentilla on aivan avainasema vaikuttaa. Me emme voi viivästyttää sitä. Euroopan neuvosto vahvisti tukensa olemassa olevien määräaikojen noudattamisesta. Kyseessä on uskottavuus. Yhteinen valvontamekanismi hyväksyttiin viime kuussa ja se saadaan nyt vuoden päästä voimaan ja toimimaan. Euroopan neuvostossa kuulimme pääjohtaja Dragilta myös pankkien taseiden arvioinnista, jota EKP valvoo tästä päivästä siihen päivään asti. Se on tärkeä toimenpide ja hallitusten on hyvin koordinoidusti ja sopivilla järjestelyillä valmistauduttava ja otettava huomioon myös nämä kansalliset varautumisjärjestelmät. Tämäkin on uskottavuuskysymys. Kokouksessa Euroopan neuvoston jäsenet tukivat tätä toimintaa ja on keskeistä, että varmistamme, että pankkimme ovat terveitä ja pystyvät rahoittamaan taloudemme elpymistä. Pankkiunionin lisäksi on pidettävä yllä painetta syvempään talous- ja rahaliittoon, eh, joka neljän puhemiehen eh, välillä sovittiin. Tällä kertaa katsomme, miten voimme vahvistaa talouspoliittista koordinaatiota ja erityisesti puhuimme rahaliiton sosiaalisesta udottuvuudesta, niin että varmistamme sen, että otamme paremmin huomioon työllisyyden ja muut sosiaalipolitiikat. Joulukuussa tämä työ saa jatkoa. Silloin teemme päätöksiä pääasioista, jotka liittyvät sopimusjärjestelyihin sekä niihin liittyviin solidaarisuusmekanismeihin. Euroopan neuvostossa kiinnitettiin myös erityistä huomiota siihen, että vahvistetaan rakenteellista talouskasvua yhdessä kilpailukykyagendamme kanssa. Kun energiasta puhuttiin toukokuussa ja ennen kuin elinkeinoelämästä, elinkeinopolitiikasta puhutaan ensi joulukuussa ja helmikuussa, tämä on keskeinen asia Euroopan tulevaisuuden kannalta digitaalitalous ja innovaatio. Jos me olemme vakavissamme sisämarkkinoiden suhteen, siitä on tehtävä digitaalinen. Tällä hetkellä se on vielä hajallaan, infrastruktuuri on vanhenemassa, yritykset eivät pysty saamaan tarpeisiinsa hyviä IT-asiantuntijoita – ja meidän on käännettävä tämä kehitys kolmella alueella. Ensinnä digitaaliseen talouteen on investoitava, erityisesti sen innovatiiviseen infrastruktuuriin. Toiseksi on edistettävä kuluttajien ja yritysten ystä, yritysystävällistä digitaalista y, yhtenäismarkkinaa vuoteen 2015 mennessä ja nopeutettava toimintaa asioissa kuten e-tunnistaminen, e-laskutus tai e-maksupalvelut niin, että nämä saadaan tämän lainsäädäntökauden aikana vielä voimaan. Ja kolmanneksi on parannettava digitaalitaitoja. Tunnemme luvut. Vuoteen 2015 mennessä meillä tulee olemaan 900 000 digitaalialan työpaikkaa tyhjillään odottamassa rekrytointeja. Se ei tarkoita sitä, että meidän pitää pelkästään varmistaa ihmisten taidot tulevaisuuden varalle, vaan meidän on myös osallistettava ihmisiä. Rakennerahastoja on käytettävä nimenomaan digitaaliseen koulutukseen ja uudelleen kouluttamiseen digitaaliseen agendaan liittyen ja strategiaan liittyen me keskustelimme myös innovaatiosta ja strategisesta lähestymistavasta, joka hyväksyttiin 2011. Euroopan neuvostossa korostettiin, kuinka tärkeää ovat ne toimenpiteet, joiden avulla EU pääsee johtoasemaan digitaalisessa innovaatiossa, siihen johtoasemaan, joka meillä oli 20 vuotta sitten ja jonka me menetimme. Aivan kuten energian ja rahoituksen alalla, sisämarkkinat on ovat hajallaan digitaalitaloudessa ja televiestinnässä yhtä hyvin. Näillä alueilla meillä on valtava käyttämätön potentiaali kasvulle ja työpaikoille. Hyvät jäsenet, hyvä puheenjohtaja, Euroopan neuvosto käsitteli myös viimeaikaisia traagisia ja huolestuttavia tapahtumia. Eurooppa on ollut shokissa Lampedusan tapahtumien jälkeen. Johtajat olivat samaa mieltä siitä, että on tehtävä jotain, ettei tällaisia tragedioita enää sattuisi. Meillä on kolme periaatetta, kolme arvoa, joita on noudatettava. Ennaltaehkäisy, suojelu ja solidaarisuus. Meidän on edelleenkin käytävä kiinni laittoman maahanmuuton perisyihin tehtävä yhteistyötä alkuperämaiden ja kauttakulkumaiden kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että EU on kehitettävä tukea ja laajempaa poliittista vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa. Haluamme korjata ja lisätä ihmiskaupan ja salakuljetuksen torjuntaa omilla alueillamme yhtä hyvin kuin alkuperä- ja kauttakulkumaissa. Mitä tulee ihmishenkien suojeluun, haluamme, että nopeasti täytäntöön pannaan Euroopan uusi rajavalvontajärjestelmä Eurosur, se auttaa ähm, ihmishenkien säästämisessä ja sillä voidaan myös tunnistaa aluksia. Me haluamme vahvistaa rajaturvallisuusvirasto Frontexin toimintaa Välimeren alueella sekä Euroopan unionin kaakkoisrajoilla. Tämän lisäksi olemme kaikki samaa mieltä, että on kiireellisesti katsottava, mitä voidaan tehdä lyhyellä aikavälillä. Ja siksi me pyysimme uudelta Meri, Välimeren alueen työryhmältä, joka on komissiojohtoinen elin. Siellä on jäsenvaltioiden edustusto sekä diplomaattinen edustusto myös, että saadaan nopeita operatiivisia ehdotuksia sille, miten Euroopan politiikkoja ja välineitä voidaan käyttää lyhyellä tähtäimellä. Siirtolais- ja maahanmuuttovirrat se on monimutkainen ilmiö ja se vaikuttaa moniin asioihin. Laajemmassa keskustelussa uudista lainsäädäntö- ja operatiivisesta työstä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla näistä asioista keskustellaan Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa 2014. Hyvät kuulijat, kuten mediassa, mediasta olemme saaneet tietää, olemme huolissamme tiedustelutoimintaan liittyvistä asioista. Eurooppalaiset kansalaiset ovat hyvin huolissaan ja heidän huolensa heijastuivat meidän keskusteluihimme Euroopan neuvostossa tästä asiasta. Nämä ovat ymmärrettäviä huolia. Kumppanuus, kuten Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen kumppanuus, on sellainen, että sen pitää pohjautua kunnioitukselle ja luottamukselle myös kun salaisissa palveluissa tehdään yhteistyötä ja työskennellään. Se, ettei ole liittävästi tätä luottamusta tarkoittaa sitä, että me emme pysty torjumaan terrorismia riittävästi. Yhteisessä lausunnossaan valtioiden ja hallitusten päämiehet ottivat huomioon Ranskan ja Saksan pyrkimykset kahdenvälisiin keskusteluihin Yhdysvaltojen kanssa, jotta löydettäisiin ennen vuoden loppua yhteinen ymmärrys keskinäisistä suhteista tiedustelutiedon keräämisessä ja luotaisiin enemmän selkeyttä siihen, miten Yhdysvallat kerää tätä tiedustelutietoaan. EU-jäsenvaltiot kaikki kutsutaan mukaan tähän aloitteeseen. Tällä hetkellä keskusteluja käydään Yhdysvaltojen kanssa, jotta varmistetaan, että tämä aloite saa kunnon seurannan. Tämä ei ole ainoa aloite. Sen jälkeen, kun meillä oli nämä PRISM-syytteet heinäkuussa, EU-Yhdysvallat työryhmä tietosuojasta laatii mietinnön ennen vuoden loppua ja tässä odotetaan hyvin rakentavaa ja nopeaa kehitystä ja edistystä. Olen varma, että EUn valtioiden ja hallitusten päämiehet lähettivät Atlantin yli hyvin vahvan viestin, että tämä on vakava asia meille ja että odotamme, että Yhdysvallat tulevina päivinä ja viikkoina kiinnittää asian huomiota ja antaa sille jotain seurantaa. Hyvät jäsenet, me valmistelimme myös Vilnan huippukokousta kuuden itäisen kumppanimaamme kanssa kolme viikkoa tästä päivästä eteenpäin. Toivottavasti pystymme ottamaan historiallisia askeleita eteenpäin, erityisesti Ukrainan kanssa, että saamme konkreettista edistystä aikaan niin, että viime joulukuun ulkoasiainneuvoston päätelmät saavat seurantaa. Ukraina johto tietää kyllä, mitä heidän pitää tehdä ja assosiaatiosopimus joutuu testiin siellä. Olemme myös valmiita samantyyppisiin järjestelmiin ja sopimuksiin Moldovan ja Georgian kanssa, ja ne voitaisiin sitten päästä allekirjoittamaan ensi syksynä. Hyvät jäsenet, kokonaisuudessaan Euroopan neuvoston aikataulu ja estyslista oli hyvin täysi, työntäyteinen, ja me täytimme oman tehtämämme ja strategisen suunnan Euroopan unionin työlle tulevaisuudessa. Kiitos. Grazie, presidente Van Rompuy. Kiitoksia puheenjohtaja Van Rompuy. Seuraavaksi sitten komission varapuheenjohtaja Sefcovic. The uh, president. Kiitoksia, varapuhemies. Uh, hyvät naiset ja herrat, ikävä kyllä puheenjohtaja Barroso ei päässyt paikalle johtuen mm, ulkomaan tehtävistä, mutta mielelläni voin kertoa komission näkemyksiä tästä Euroopan neuvoston kokouksesta. Niin kuin puheenjohtaja Van Rompuy jo sanoi, tämä Eurooppa-neuvosto käsitteli erittäin laajaa kenttää eri asioita taloudesta, innovaation, tilanteesta, miten syvennetään emua, nuorisotyöllisyydestä, pk yritysten rahoituksesta, maahanmuutosta, tästä kumppanuudesta ja USAn tiedustelutoimista Euroopassa. Alussa haluaisin kiittää Euroopan parlamentin puhemiestä herra Schulzea erittäin hyvästä äh, välintulosta ja jo, toiminnasta Euroopan neuvostossa. Me olemme täysin samaa mieltä siitä, kun hän peräänkuuluttaa sitä, että prioritisoidaan pää lainsäädäntötehtäviä ennen kuin parlamentti jää vaalitauolleen. Meidän välitön prioriteettimme on, että viedään loppuun neuvottelut seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, saadaan aikaan tarvittavaa lainsäädäntöä ja päätetään tämän ja ensi vuoden talousarvioista. Euroopan neuvostossa oli varsin vilkasta keskustelua, joka tuki digitaalistrategiaa. Eurooppa on täysin käyttänyt hyväkseen mahdollisuuksia, joita digitaalinen talous tarjoaa johtuen markkinoiden pirstaloituneisuudesta, jotta voitaisiin hyödyttää kaikkien, niin tarvitaan sekä kansallista EU-tason toimintaa että saadaan oikeat olosuhteet aikaiseksi. Ja tietysti pitäisi edistää julkisen ja yksityisen sektorin investointeja digitaalisiin kysymyksiin ja ICT-sektorin kun halutaan vielä digitaalinen strategia loppuun vuoteen 15 mennessä tämä tärkeä prioriteetti, ja me toivomme, että voimme nopeasti edetä, jotta voimme hyväksyä paketin, että päälainsäädäntöä koskien tietosuojaa ennen parlamentin vaaleja ensi vuonna. Puheenjohtaja Barroso korosti, että jäsenvaltiot saavat aikaan nuorisotakeet ja nuorisotyöllisyysaloitteet. On ratkaisevan tärkeää, että jäsenvaltiot vievät loppuun nuorisotakuusuunnitelmansa hyvissä ajoissa ennen vuoden loppua, jotta voidaan edetä asiassa täytäntöönpanovaiheeseen. Tämä on myös tärkeää, että voidaan varmistaa se, että 6 miljardia euroa, jotka on varattu nuorisotyöllisyysaloitteisiin, voidaan käyttää asianmukaisella tavalla. Komissio tekee työtä jäsenvaltioiden kanssa auttaakseen niitä valmistelemaan niiden suunnitelmia. Se on myös valtioihin kas tänä syksynä ja siinä keskustellaan näistä asioista myös parlamentin kanssa. Olemme tyytyväisiä korkean tason tuesta sille, että voidaan lisätä sitoumusten määrää mitä tulee talouspolitiikkojen mm, aktiiviseen omaksumiseen talouspolitiikan ohjauksen hengessä. Tässä puheenjohtaja Barroso korosti jälleen kerran, että kun pyritään vahvistamaan talouspolitiikkojen koordinointia, niin siinä pitäisi käyttää yhteisömetodia ja samoin tätä talouspolitiikan ohjausjaksoa. Käsiteltiin myös pankkiunionia. Olimme tyytyväisiä nähdessämme Euroopan neuvoston päätöksen saada aikaan yhteinen lähestymistapa yhteisestä kriisinratkaisumekanismista vuoden loppuun mennessä. Tämähän on avainkysymys ajatellen myös Euroopan parlamenttia ja olemme täysin tietoisia siitä, että kun neuvotellaan yksityiskohdista, se ei tule olemaan helppoa, mutta meidän pitää käyttää tätä hetkeä hyväksemme. Puheenjohtaja Barroso pyrkii vahvasti tähän yhteiseen kriisiratkaisumekanismiin vuoteen 14 mennessä ennen parlamentin vaaleja ja samaan aikaan tarvittavaa lainsäädäntöä pankkien kriisin ratkaisumekanismista tämän vuoden loppuun mennessä. EKPn pääjohtaja esitteli EKPn tulevan kattavan arvioinnin, arvioinnin pankkien taseista. Tämä on tärkeä uskottavuustesti koko pankkijärjestelmälle EU:ssa. Tämä oli ensimmäinen huomattava keskustelu jäsenvaltioiden johtajien kesken näistä ehdotuksista ja pyrittiin vahvistamaan myös EMUn sosiaalista ulottuvuutta komission ehdotukset sille, että ottaisiin käyttöön työllisyys, tulostaulu, sosiaalinen tulostaulu, laajoja sosiaalisia indikaattoreita ja vahvistettaisiin sosiaalista vuoropuhelua. Tästä oltiin tyytyväisiä. Mutta tuli myös selväksi keskusteluista, että on erilaisia herkkyysasteita ja päätavoitteiden tavoitteet liittyvät tässä jäsenvaltoihin. Olemme erityisen iloisia siitä, että komission ehdotus REFIT-ohjelmasta sai hyvän vastaanoton. REFIT-periaatteita pitäisi käyttää kaikessa tulevaisuuden työssä, kun arvioimme ja tarkastelemme tämänhetkisiä sääntöjä, samoin kun tehdään uusia ehdotuksia. Tietysti tässä tarvitaan yhteistä toimintaa ja haluaisin kiittää puhemies Schulzia hänen henkilökohtaisesta tuestaan tälle hankkeelle. Refit on hyvä ohjelma, kun pyritään yksinkertaistamaan, yksinkertaistamaan järkiperäistämään lainsäädäntöä, mutta tuli myös varsin selväksi, että REFIT on ohjelma, jolla vähennetään hallinnollista taakkaa talouksissamme ja kansalaisten kohdalla, mutta sen ei pitäisi kuitenkaan kyseenalaistaa yhteisiä poliittisia tavoitteita, kuten ympäristöpolitiikkaa, työntekijän oikeuksia, kansanterveyttä, kuluttajansuojaa. Me haluamme kustannustehokasta lainsäädäntöä, joka suojelee ympäristöä, kuluttajia, ympäristöä ja työstandardeja. Kun ajatellaan hiljattaista Lampedusan tragediaa, Eurooppa-neuvosto käsitteli myös maahanmuuttovirroista, on selvää, että meidän täytyy löytää keinoja sovittaa yhteen humanitaarinen puoli turvallisuustarpeidemme kanssa komissio vetosi sen puolesta, että voidaan vahvemmin EU-sta käsin reagoida eri alueisiin, jotta voitaisiin vahvistaa pelastusoperaatioita ja näin pelastaa ihmishenkiä, voitaisiin auttaa rajalla olevia jäsenvaltioita, jotka ovat yhä enemmän alttiina tällä tilanteella, jotta varmistettaisiin parempi yhteistyö alkuperämaiden kanssa ja tällaisten maiden kanssa. Näin voitaisiin hallinnoida maahanmuuttovirtoja ja samalla toimia rikollisuutta vastaan, ihmiskauppaa vastaan kun tar- äh, oltiin tyytyväisiä komission ehdotuksen perustaa tällainen työryhmä, ja se herättää nyt suuria odotuksia. Euroopan neuvosto tulee käsittelemään tätä kysymystä jo joulukuussa uudestaan. Puheenjohtaja Van Rompuy viittasi jo tulevaan itäisen kumppanuuden huippukokouksen, joka pidetään Vilnassa. Me näemme tämän myös historiallisena tilaisuutena parantaa suhteita itäisessä naapurustossamme sillä edellytyksellä, että Ukraina ja muut alueen maat täyttävät ehdot, jotka olemme asettaneet. Me olemme optimista sen suhteen, että assosiaatiosopimus mukaan lukien vapaakauppasopimus Ukrainan kanssa voidaan hyväksyä ja samoin tehdään sopimuksia Georgian ja Moldovan tasavaltojen kanssa. Ja lopuksi olen vielä nähnyt, että jäsenvaltioiden ja hallitusten päämiehet antoivat lausunnon hiltaisista toimista, joita USA on harjoittanut tiedustelupolitiikassa e- EU-ssa. Kahden kesken neuvotteluita käydään USA kanssa ja pyritään saamaan aikaan yhteisymmärrys yhteistä kysymystä tällä alueella. Niin kuin sanoin, Euroopan neuvoston agenda oli todellakin täynnä tavaraa, mutta minä uskon, että tärkeimmissä kysymyksissä saatiin aikaan edistystä ja tämä on hyvä pohja sitten tulevalle työlle, johon Eurooppa neuvosto ryhtyy jo ensi joulukuussa. Kiitoksia. Grazie, grazie signor Presidente Sef. Kiitoksia varapuheenjohtaja Sefcovic. Sitten ensimmäiseksi puheenvuoron saa Wortman Kohl. Olkaa hyvä. President. Kiitoksia, puhemies. Puheenjohtaja Van Rompuy, varapuheenjohtaja Zetkovic. Huippukokouksessa puhuttiin monista asioista, joita kansanpuolue tukee, ja on tärkeää, että saamme takaisin luottamusta, että voimme vahvistaa talouttamme ja luoda työpaikkoja kansalaisillemme. Korkea työttömyys on mahdotonta hyväksyä ja rakennemuutoksia tarvitaan, jotta pääsemme jälleen kasvuuralle. Siksi pidämme hyvänä toivon merkkejä taloudessamme, mutta samalla tiedämme varsin hyvin, että jatkuvia ponnisteluita tarvitaan, jotta saamme aikaan todellisia tuloksia. Nämä eivät ole lukemia, vaan puhun nyt kansalaisten työpaikoista. Neuvostossa on saatu aikaan edistystä, mutta me olemme edelleen huolissamme siitä, pystyykö EU rahoittamaan painopistealueitaan. Ryhmämme on aina puhunut sen puolesta, että tällä hetkellä EU:ssa on edelleen vahvistettava talous- ja budjettipolitiikan koordinointia. Se, mikä tapahtuu yhdessä pääkaupungissa, vaikuttaa myös toisiin pääkaupunkeihin. Ja jos nyt jotain voidaan oppia talouskriisistä, niin se on se, että me olemme tällä hetkellä niin integroituneita, että meidän on luotava lainsäädäntöpuitteet, jotta taloutemme pystyvät toimimaan EU-ssa, jossa jo olemme. Kiireellisesti meidän on saatava pankkiunioni päätökseen. Heikon pankin ei enää saa antaa epävakauttaa koko EUn rahoitusjärjestelmää. Siksi katsomme, että meidän on saatava pankkiunioni kiireellisesti päätökseen – ennen kuin tämä lainsäädäntökausi päättyy. Me olemme EKPlle antaneet valtuudet valvoa pankkeja, mutta se on vasta ensimmäinen askel. Meidän on edettävä yhteisellä pelastusmekanismilla ja meidän on saatava tämä projekti päätökseen ennen tämän kauden päättymistä. Neuvosto tietää, että pankkiunioni on uskottava ainoastaan, jos siellä on luotettavat varautumisjärjestelmät ja siksi vetoamme neuvostoon, jotta se nopeasti tekisi päätöksen näistä järjestelmistä seuraavassa ECOFIN kokouksessa, koska pankkiunionin uskottavuus on vaakalaudalla. Mutta kuitenkin meidän täytyy olla kunnianhimoisia, mitä tulee talouksien kunnostamiseen. Tarvitsemme työpaikkoja emmekä velkaa. Me tarvitsemme rakenneuutoksia, jotta voimme vahvistaa talouskasvua ja kilpailukykyä emme tarvitse lisää veroja, vaan rakenneutuksia, muutoksia, koska vasta silloin pk-yritykset voivat kukoistaa ja luoda työpaikkoja. Tämänhetkisten esteiden poistaminen ja sisämarkkinoiden syventäminen auttaa, jotta pääsemme näihin tavoitteisiin. Ja kansanpuolue täysimittaisesti tukee neuvostoa, jotta vähennettäisiin byrokratiaa ja lievennettäisiin lainsäädännön taakkaa erityisesti pk-yritysten osalta koska ne ovat kasvun ja työpaikkojen moottori. Puheenjohtaja, meidän täytyy olla Tupacin ja Sixpackin suhteen kunnianhimoisia, ja ryhmämme vaatii, että komissio hoitaa tehtävänsä eikä taivu painostuksen alla, koska muuten Euroopan unionin uskottavuus ja uusi taloushallintomme ovat jälleen kyseenalaisia. Jos uudistusprosessi hidastuu, meiltä häviä pontta, mutta me saatamme luisua takaisin kriisiin, josta olemme juuri selviämässä. Uudet tilastotiedot Irlannista osoittavat, että finanssipoliittinen vastuu, johon liittyy uudistuksia, on toimiva yhdistelmä ja meidän täytyy jatkaa tällä tiellä. Mutta ennen kaikkea olemme iloisia siitä, että neuvosto viimeinkin onnistui löytämään puuttuvat varat vuodelle 2013 ja olemme vain yllätyneitä siitä, että siihen meni niin kauan. Jo heinäkuussa uskoimme, että sopimus saataisiin aikaan, ja parlamentti oli vaatimustensa suhteen selkeä. Ensinnäkin 3,9 miljardia tälle vuodelle piti maksaa, ja toiseksi me halusimme tarkastelulauseketta, ja kolmanneksi me odotamme, että korkeatason työryhmä perustetaan, jotta se tarkastelee omien varojen järjestelmää. Nämä olivat kohtuullisia vaatimuksia ja uskomme, että ne jo hyväksyttiin. Ja 3,9 miljardia ei ole mitään uutta rahaa, vaan se on rahaa, jota jäsenvaltiot ja usein samat jäsenvaltiot, jotka asettuvat poikkiteloin, olivat jo käyttäneet esimerkiksi Erasmus-hankkeisiin. 250 000 nuorta vuosittain hyötyy yliopistovaihdoista – toisessa jäsenvaltiossa. Varat käytettiin infrastruktuureihin, rakennettiin uusia teitä, siltoja. Ja muistuttaisin vain, että kyse oli 11 kilometristä, jotka kunnostettiin tai rakennettiin edellisten, edellisellä kaudella. Ja energian osalla meidän pitäisi olla riippumattomampia kolmansista maista. Ja kun katsotaan Lampedusan tragediaa, kyse oli varoista, joita ei ehkä ollut riittävästi, joita Frontex voisi turvata ulkorajojamme. Parlamentti pyysi, että nämä laskut maksetaan, kun niitä tulee, koska nämä ja muut yhteiset toimet, joita on rahoitettu, on tarkoitettu kansalaisten hyväksi kaikissa jäsenvaltioissa. Hyvät kollegat, miksi nyt palaan tähän asiaan ja miksi puolueryhmäni on puhunut siitä, että rahoitusasiat on pidettävä kunnossa. Se johtuu siitä, että olemme huolissamme. Yhtäältä vaadimme, että Euroopan budjettia pitää leikata, mutta samaan aikaan vaaditaan enemmän eurooppalaista toimintaa. Esimerkiksi on ajatellaan maahanmuuttoa, josta juuri puhuin. Puheenjohtaja, katsotaan, mistä nyt tällä hetkellä puhutaan. Mitä muita asioita neuvostossa käsitellään? Mitä valtioiden hallitusten päämiehet haluavat EUn tekevän. He haluavat, että EU investoi innovointiin, jotta voidaan edistää digitaalista ja markkinoita. ja halutaan, että EU tekee kaikkensa, jotta saadaan päätökseen digitaaliset yhteismarkkinat vuoteen 2015 mennessä. Ja ryhmä ei tukee tätä, koska uskomme, että tällaiset investoinnit vetävät puolensa myöskin rahoitusta yksityiseltä puolelta ja sillä tavalla voidaan saada viisi kertaa enemmän varoja kuin tällä hetkellä on investointu. Ryhmämme on aina katsonut, että yhteiset investoinnit koulutukseen ja uusien taitojen edistämiseen luovat työpaikkoja, mutta myöskin olemme todenneet, että jos haluamme luoda työpaikkoja, niin silloin yhtenäismarkkinat ovat ainoa tapa edetä. Ja digitaaliset yhteismarkkinat erityisesti tarjoavat valtavasti potentiaalia Tällä alalla odotetaan tulevan 900 000 työpaikkaa vuoteen 2015 mennessä, ja meidän täytyy vahvistaa EUn yhteisiä toimia tällä saralla. Ja erityisesti meidän on luotava vaikeat olosuhteet laajamittaisille investoinneille, langattomiin verkkoihin ja kiinteisiin verkkoihin, ja siksi olemme tukeneet Kosmea ja Horisontti 2020-ohjelmaa, ja tästä syystä ryhmäni ja Euroopan parlamentti on tukenut nuorisotyöllisyysaloitetta ja nuorisotakuuta, josta on keskusteltu neuvostossa, koska yksi tärkeimmistä aiheista edelleen on nuorisotyöttömyyteen tarttuminen. Yksinkertaisesti yhteiskuntana emme pysty toimimaan, jos puolet nuorista on työttöminä. Eurooppa ei ole resurssien manner, ja siksi meidän täytyy korostaa koulutusta, taitoja, elinikäistä oppimista ja liikkuvuutta yhä enemmän. Tämä on aina ollut perusteemme parlamentissa, ja lokakuussa äänestettiin ammattitutkintojen tunnustamisesta, mutta olen huolissani, puheenjohtaja Van Rompuy, kuka maksaa kaikki nämä aloitteet, jos Euroopan budjetista ja monivuotisesta rahoituskehyksestä ei löydy varoja. Olemme huolissamme siinä, että joudumme yhä syvemmälle velkaloukkuun Euroopan budjetin suhteen. Olemme huolissamme siitä, että käynnistämme uusia eurooppalaisia aloitteita, mutta emme kuitenkaan ole valmiita kantamaan niistä rahoitusvastuuta. Ja ikävä kyllä, tämä tarkoittaa, että Eurooppa-neuvosto lupaa hankkeita, jotka eivät toteudu, tai sitten, että alijäämä, jota on nähty jäsenvaltioissa, leviää myös EUn tasolle. Monivuotinen rahoitusväline on sitoumus, jonka kautta jäsenvaltiot voivat rahoittaa yhteisiä ratkaisuja, joista on sovittu, ja ryhmämme tukee vahvaa Eurooppaa tässä suhteessa kaikilla näillä aloilla, koska me uskomme, että yhteistyö tuo lisäarvoa, josta on hyötyä koko Euroopalle. Kiitos. Grazie, signora Wortman. Kiitoksia, Wortman. Ja seuraavaksi sitten Guerrero. Consejo. Kiitoksia puheenjohtajan, neuvoston puheenjohtaja, komission varapuheenjohtaja ei varmaankaan ole mikään yllätys, kun sanon teille, että minun ryhmäni ei ole samoilla kannoilla sen suhteen, mitä Euroopan tapahtui. Yleensähän tällainen mielipideero on silloin, kun tulette tänne selittämään, mistä kokouksenne on koostunut. Muuten vuosi sitten oli pyöri tällainen vitsi Espanjassa, hiukan tyhmä vitsi, jonka mukaan sanottiin, että joku kysyi, onko kylmä vai kuuma, ja vastaus oli, ei kylmä eikä kuuma, nolla astetta. Nolla astetta tarkoittaa, että kaikki jäätyy Espanjassa, Saksassa, Brysselissä. Ja tämä on ollut suurin piirtein tulosta neuvoston toimista. Ei ole kylmä eikä ole kuuma. Jotkut tärkeät toimenpiteet on siirretty vuonna 2015, yksi, joitakin ei ole ollenkaan voitu käsitellä, ei ollut voimia siihen, ja sitten tuloskaan ei ole se, että meidän odotuksemme olisivat pettyneet, koska odotuksetkaan eivät ole kovin korkealla tasolla. On totta, että tämä ei ollut mikään kuilun reunalla oleva Euroopan neuvosto euro. Ei ole nyt siinä kriittisessä tilanteessa, jossa oli vielä vuosikin sitten tai vähän kauemman sitten. Sairas on lähtenyt teho-osastolta pois, potilas on siirrettynyt sitten osastolle, mutta edelleenkin potilas on sairas. Ja jos ei ole sopivia hoitomahdollisuuksia tästä sairasta potilasta, tulee krooninen potilas neuvosto ja komissio ja monet jäsenvaltiot ovat ryhtyneet tällaisen itsetyytyväisyyden toimintaan. Se on tällainen kehä, joka tarkoittaa sitä, että pahin on nyt ohi, nyt voimme hiukan levähtää, voimme pitää pikkusen paussia. Eikä ole mitään syytä tällaiselle itsetyytyväisyydelle, eikä mitään syytä sillekään, että mitään pausseja ruvettaisiin pitämään. Ajatellaan nyt faktoja. Kasvu, viimeinen tieto EU-sta, euron alueella, viimeisellä kaudella oli, että kasvu oli 0,3 prosenttia. Mutta jos vanhempana vuositasolla vertaamme sitä seura- vastaavaan kauteen viime vuonna, niin vieläkin olemme alle 0,5 prosentissa. Työllisyydestä sitten on 17 valtiota, joissa työttömyys on yli 10 prosenttia. Viidessä maassa ollaan yli 15 prosentissa ja kahdessa näistä yli 25 prosenttia on työttömyys. Ja kun ajatellaan tätä taloustieteilijöiden analyysejä ja konsensusta, että jos palataan 10-15 prosenttia tulee maksamaan, kestämään vuosikymmenen. Tietysti eroja on, on maat, jotka ovat huonommassa tilanteessa kuin toiset, mutta tilanne on kyllä vakeva kokonaisuudessaan koko EU:ssa. Edelleen köyhyys on lisääntynyt yksi neljästä eurooppalaisesta on köyhä ja tässä epätasa arvo on huomattavastikin kasvanut kun ajatellaan tällaista panoraamaa, niin onko tässä nyt tilaa itsetyytyväisyydellä? Minun mielestäni kyllä ei. Ja kun ajatellaan matalaa inflaatiota nolla, no, suur, euro on ali, yliarvoista, että onko tilaa sille, että voitaisiin ryhtyä ekspansiiviseen politiikkaan, rahapolitiikassa ja finanssipolitiikassa on monia maita EU-ssa, joilla ei ole mitään finanssipoliittisia ongelmia eikä velkataakkaa, jota ne tulevat käsittelemään ja hoitamaan tällaista politiikkaa. Kuitenkin meidän pitää edetä kohti pankkiunionia ja yhteinen valvontamekanismi on ollut askel eteenpäin, mutta kaikki muut kysymykset, jotka ovat vielä vaiheessa, niin on kyse sitten yhteisestä äh, kriisinratkaisusta tai sitten lopullista rahastosta yhteisestä kriisinratkaisusta, näin niitä saadaan vielä odotella. Tai sitten ne tulevat, niin kuin komissio haluaa vuonna 2017 tai sitten niin kuin neuvosto haluaa Äh, vuonna 18 vastaan, mutta kumpikaan näistä päivä, päivämääristä ei anna meille sopivia vastauksia tämän vakaviin ongelmiin. Sitten tämä vakoilukysymys. Neuvoston reaktio oli todella heikko. Kaikki tiedämme tämän lauseen. E-, e-, englannilla ei ole, on pelkästään etuja, lopullisia ikuisia intressejä eikä mitään vihollisia. Mutta meillä on varaa tällaiseen lähestymistapaan EU-ssa. Se ei ole lojaalia, että tutkitaan laitteistoja, järjestöjä ja EUn virkamiehiä. Se ei ole lojaalia, että vakoillaan johtajia eri EU-maissa, mutta ennen kaikkea on, ei mitenkään voida hyväksyä sitä, että tutkitaan, että vakoillaan kansalaisia päivittäisessä elämässään. Tällaista EU-ssa kutsutaan rikollisuudeksi. Tässä rikotaan eh, yksityisyyttä vastaan. Tämähän on kuitenkin perusoikeus EU:ssa. Neuvoston reaktio tässä asiassa on ollut heikkoa. Parlamentin vastine oli paljon vankempi silloin, kun hyväksyimme päätöslausamme halusimme lopettaa SWIFT-sopimuksen toteuttamisen. Parlamentissa reagoi paljon vahvemmin eri valiokunnissa, niin sitten Libe-valiokunnat, kun se vielä viime vuonna USAssa, niin se välitti ärsy, ärsyntymiseen, parlamentin suuttumukseen ja samalla myös teki ehdotuksen siitä, että tehtäisiin yhdessä työtä USA kanssa ja aivan erityisesti kongressin kanssa, jotta löydettäisiin monenkeskisiä vastauksia eikä vain tällaista kahdenkeskistä vastausta asiaan. Haluaisin ottaa esille, myöhemmin tuon palaamaan toisiin asioihin, mutta me emme voi hyväksyä päätöstä, jonka neuvosto teki, ja jota on tulkittu niin, että vuoteen 2015 pakettia, joka liittyy tietosuojaan. Tässä myös perusoikeus. Meidän pitää käsitellä sitä asiaa välittömästi. Emmekä ole siitäkään samaa mieltä, että tietosuoja kysymys otetaan mukaan, kun neuvotellaan asuisentosopimuksesta. valvontaa, vaan myös kriisinratkaisumekanismi. Ja tällä tavalla saataisiin uskottavuutta myös pankkisektorille helpommin ja nopeammin, ja luottoja voitaisiin saada reaalitalouden käyttöön. Talous- ja rahaliitosta sitten voimme vain todeta, että Euroopan neuvosto ei kyllä lisää syventämistä ja tiedämme, että toimielin rakenne emussa ei sovellu sen tarkoitukseen, Emussa ei siis mitään edistystä, kuitenkin tarvitsemme uusia organisaatioita pankkiunionin tarpeisiin, kriisinratkaisumekanismin toimintaan ja euroalueen ongelmien ratkaisemiseen. Näitä hankkeita ei ole edistetty, kriisi ei ole vielä ohi, ja jos jatkamme samalla tapaa seuraavan 20 vuoden ajan, niin G8 ei enää ole yhtään mitään pohjaa. Mitä tulee sitten maahanmuuttokysymyksiin, valitamme Välimerellä sattunutta tragediaa ja satojen henkien menetystä. Tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä tällaisen torjumiseksi uutta maahanmuuttopolitiikkaa. Mielestämme tämä 2014 aloite oli hyvin kynnen aloite. Silloin kun meillä oli suuri siirtolaispaine Pohjois-Afrikasta johtuen arabikevään tai arabitalven tai mikä ikinä se olikaan vuoksi. Me emme olleet valmistautuneita, emme edelleenkään ole valmistautuneita. Tilanne Syyriassa on meneillään, emme edelleenkään ole valmistautuneita. Odotamme vuoteen 2014 siis, ja tilanne on heikkenemässä monissa jäsenvaltioissa. Jos jatkamme tällä tavalla Libanonissa, Libyassa ja muualla voi tapahtua kamalia, ja olemme edelleenkin tietoisia, mikä äh, kriisin laajuus on, emmekä ole valmistautuneita. Kiitoksia. Seuraavaksi Rebecca Harms. Arvoisat kollegat, minulle ja monille muille kansalaisille, jotka katsovat, että Bryssel suojelee eurooppalaisia arvoja, niin viimeinen huippukokous oli kyllä suuri pettymys. Te puhuitte Lampedusasta, tai piti puhua, mutta kuitenkaan ette pysty yhtään oikaisua tekemään yhteiseen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan. Me emme ole pitäneet huolta siitä, että tähän mennessä ei kovin hyviä sääntöjä, niitä ei ole pantu kunnolla täytäntö kaikissa jäsenvaltioissa. Meillä ei ole mitään maahanmuuttopolitiikkaa, joka hoitaisi tämänhetkisiä ongelmia. Me olimme epäonnistuneet tässä tilanteessa, joka koskee Syyriaa, ja Afrikan politiikka sitä olisi pitänyt keskustella, koska mehän tiedämme, että millaiset syyt näillä ongelmilla on. Ja sitten toinen kysymys liittyy kansalaisten oikeuksiin, tietosuojaan. Me olemme tienneet jo muutamia viikkoja Snowdenin ansiosta, että meitä on salakuunneltu Euroopassa, ja me tiedämme, että esimerkiksi Saksan liittokansleria on salakuunnellut sen jälkeen, kun hän ei antanut yhdysvaltalaisille tukea Irakin kriisissä. Mitä hyötyä näistä tiedoista on neuvostossa, Brysselissä? Ei mitään. Tietosuoja, perusasetus on lykätty eteenpäin ja sitten jotain epämääräisiä päätöksiä tehdään ja lähetetään valtuuskunta Washingtoniin. Ja Saksassa saan sitten lukea, että meidän tärkein vakojamme matkustaa Yhdysvaltoihin ja keskustele amerikkalaisen vakojan kanssa siitä, pitäisikö tehdä muutoksia keskinäisiin suhteisiin ja näihin sääntöihin. Minun mielestäni Euroopan kansalaiset tuntevat, että tämä huippukokous epäonnistui täysin. Euroopan parlamentti on pyytänyt, että SWIFT sopimuksen täytäntöpano keskeytettäisiin. Myös matkustajatietosopimus pitäisi keskeyttää. Ja on todellakin skandaalimaista, että yhdysvaltalaiset sanovat, että he eivät harraita tai vähentävät teollisuusvakoilua, mutta sitten jatketaan neuvotteluita kuitenkin. Ja tässä on kyllä tingitty eurooppalaisista arvoista. No sitten Kolmas teema, joka minua häiritsee, liittyy uudistuksiin EU:ssa, joista puhuttiin sitten tämän kokouksen loppuminuuteilla. Eli ehkä sittenkin on varoja tulevaisuudessa, jotta voidaan johjata varoja kriisimaihin, mutta ainoastaan sillä ehdolla, että kriisivaltiot hyväksyvät Angela Merkelin ajatukset ja toteuttavat hänen haluamien uudistuksia. Haluaisin tietää, miten tämä asia nähdään Euroopan parlamentissa, ja täytyy miettiä, miten Schulz, joka, jota on kuvailtu eri sanoin lehdissä, eli pystyykö hän tässä keskustelussa käyttämään puheenvuoron, ja mitä sitten tehdään Euroopan parlamentin tämänhetkisille päätöksille, jotka liittyvät yhteisiin arvoihin ja päätöksentekoon Euroopassa, eikä ainoastaan puhuta uudistuksista euroalueella. Kiitoksia. Grazie onorevole Arms, la parola. Kiitoksia. Seuraavaksi Jeffrey Van Orden. Uh, ECR e e tervehti EKR edistystä, jota neuvostossa on aikaa saatu sääntelyn purkamisessa, kaupan edistämisessä, itäisessä kumppanuudessa sekä sisämarkkinoiden loppuun saattamisessa digitaalipalveluissa. Äh, erikseen puheenjohtaja Barroso on sanonut, että EU pitäisi ei pitäisi kansallisten, kansallisen toimivaltaan kuuluviin asioihin puuttua. Toivottavasti komissaarit saavat tämän viestin tähän päivään mennessä. Näin ei ollut tapahtunut. Verlemontissa kokoustetaan niin kuin aina ennen. Jos ajatellaan tätä uutta direktiiviä satapalveluista, niin tämä asia on palannut taas takaisin. Miksi tätä taas uudelleen otetaan keskustelun. Ehkä komissaari Kallas voisi eh, harkita uudelleen paras tapa eh, poistaa eh, huonoa hallintoa on poistaa eurooppalaisia byrokraatteja, elimiä vähemmän hankkeita tarkoittaisi vähemmän byrokratiaa ja enemmän kilpailukykyä ja vähennettyä pienempää EU-budjettia. Kolminkertainen etu siis. Edistys Kanadan kanssa on ollut myönteistä kauppasopimuksen aikaansaamisessa silti ei pidä levätä laakereillaan ja säättelee Intian suhteita. Miksi tästä ei ole keskusteltu esimerkiksi neuvostossa? Nimittäin mahdollisuuden mahdollisuuksien ikkuna sulkeutuu sekä täällä Euroopassa että sitten siellä. Yhdysvaltain kauppasopimukseen jää myös hyvin vähän aikaa huolimatta näistä haitallisista häiriötekijöistä, joita on ollut. Mitä tulee Lampedusaan, vahvistettiin Lampedusan roolia, mutta on keskusteltu enemmänkin näistä etulinjan valtioista, mutta ei ymmärretä, että kaksi kolmasosaa turvapaikan hakemuksista tehdään viiteen pohjoiseen jäsenvaltioon omani mukaan lukio, lukien. Kysyessä ei ole uuden eh, laillisen maahanmuuton muodoista, vaan siitä, että ennaltaehkäistään ja käydään ongelman kimppuun sen juurella eh, Pohjois-Afrikan maissa ja muissa alkuperämaissa, ja että tarvitsemme käytännön ratkaisuja, jotta kansalaisemme ymmärtävät eh, sen, että me yritämme mm, lopettaa tämän maassa maahanmuuton. Sitten tämänhetkisestä tiedustelu tieto tilanteesta. Komissio on ilmaissut järkytyksensä NSAn toiminnasta. Luitteko viimeaikaiset äh, Readingin kommentit asiasta. Hän sanoo, että me tarvitsemme sitä, että Eurooppaa vahvistetaan tiedustelupalvelualueella niin, että neuvottelemme tasavertaisella pohjalla Yhdysvaltojen kanssa. NSA tarvitsee vastapainon eurooppalaisen sellaisen eurooppalaisen tiedustelupalvelun. Mitä ihmettä seuraavaksi, puheenjohtaja? Mitään isoja periaatteita ei ollut esillä, vaan Euroopan mandariinit sanoivat, että Yhdysvallalla on toimivalta, jota Brysselistä puuttuu. Tällainen tekopyhyys osoittaa, kuinka kaukana todellisuudesta komissio elää. Se ei ymmärrä, että nyt kun eh, kerätään yhä enemmän EU-valtaa ja eh, sen toimivaltaa, komission toimivaltaa laajennetaan yhä enemmän, sille ei ole enää aikaa. Nyt pyyntö on päinvastainen. EU pitää tehdä paljon vähemmän, mutta paremmin. Kiitos. Onorevole Van Orden, la parola onorevole Zim. Kiitoksia sitten Tsima. Um, Puhemies, hyvät kollegat. Kun nyt puhutaan huippukokouksesta, niin voidaan tosiaan sanoa, että se oli huippukokous, joka liittyi epäröintiin ja menetettyihin mahdollisuuksiin. Tällä viikolla ja tänään Euroopan parlamentissa on kyselty, ei, on esitelty eurobarometrin viimeisiä tuloksia. Ja yksi ikävä löydös oli se, että luottamus instituutioihin on huomattavasti heikentynyt. Ja uskon, että se, mitä tapahtui huippukokouksessa, ei millään tavalla takaa sitä, että äänestäjät lähtevät sitten vaaleihin äänestämään ensi vuonna – jotta voisivat päättämään, millaista EUta he haluavat. Tämä oli poliittinen epäonnistuminen ja valtion ja hallitusten päämiehet ja ne, jotka olivat huippukokouksessa, heidän täytyy miettiä näitä asioita. Mitään päätöksiä ei tehty kiireellisistä asioista, kun ajatellaan maahanmuuttopolitiikkaa, Lampedusaa ei käsitelty, maahanmuuttopolitiikka, turvapaikkapolitiikka, niitä ei käsitelty riittävästi, ei mietitty, mitä pitäisi muuttaa. Ja Maltalla, Maltan ja Italian edustajat lähetettiin kotiin. Tämä on hyvin kiusallinen tilanne, koska EU on kieltäytynyt solidaarisuudesta. Mutta sitten tulee lausuntoja, joissa sanotaan, että kyse on syistä kriisimaissa, kehitysmaissa, niiden pitää hoitaa ne siellä. Ja nyt täytyy miettiä, mistä syistä hallitukset puhuvat, koska ensin täytyy miettiä, millaista johdonmukaisuutta Lissabonin sopimuksessa on kehitysyhteistyöpolitiikan ja muiden politiikan alojen välillä EU:ssa. Eli ensinnäkin meidän täytyy miettiä tavoitteiden asettelua, vuosituhannen kehitystavoitteita, mutta mitään näistä ei ole toteutettu. Ja sitten hyvin vakava asia on myöskin se, että mistä on puhuttu EU:ssa, mutta niitä ei rahoiteta. Eli kun katsotaan vaikka, miten nämä kysymykset vaikuttavat EUn toimintakykyyn, niitä ei ole mitenkään käsitelty. Ja sitten täytyy miettiä, mitä tämä kaikki tarkoittaa. Monissa kysymyksissä olemme edelleen ihan lähtöruudussa ja saamme kuulla, että Merkel ja muut haluavat edelleen pakottaa omat mallinsa EUn käyttöön. Emmekä tiedä, millä tavalla voisimme motivoida nuoria ylipäänsä ihmisiä lähtemään äänestämään Euroopan vaaleissa. Meidän pitää täällä Euroopan uni- parlamentissa kertoa, kuinka hyvä Euroopan unioni, mutta kuitenkin on näin paljon asioita, joita pitäisi oikaista. Näin ei voi olla. Hallituksella on tässä asiassa suuri vastuu. Ja sitten vielä pankkiunionin eteneminen. Kaikki tietävät, että jos jotain ei pian tapahdu, niin seuraava pankkikriisi on jo ovella, ja olemme yhtä huonosti valmistautuneita kuin edelliselläkin kerralla. Mitään selkeitä sääntöjä ei ole roskapankkien osalta, ja mitä tapahtuu, ei ole mitään lausuntoja siitä, mitä tapahtuu pankkien pelastusrahastolle. Ei ole mitään selkeää tietoa siitä, kuka mitä tekee ja milloin, kuka maksaa, kuka kantaa vastuun. Nämä ovat kaikki kysymyksiä, jotka ovat avoimia ja näissä asioissa ei ole edetetty. Ja nyt sitten on taas seuraava huippukokousta ja parlamenttiin tulee sitten kaksi viikkoa myöhemmin puhumaan ja kommentoimaan näitä asioita. Näitä asioita ei ole kunnolla hoidettu neuvostossa ja tuntuu vain, että nämä kokoukset järjestetään, koska se on pakko, ne on pakko järjestää. Ja sitten Strasbourgissa, mitä siellä puhuttiin ja käsiteltekö niitä neuvostossa? otimme kantaa esimerkiksi budjettikysymyksiin. Meidän pitäisi saada selkeitä lausuntoja vuoden 2013 osalle. Ja meillähän on 8 miljardin jae, vaje, ja tämä on aivan käsittämätöntä, tällaiset päätökset. Tässä on siirretty näitä ongelmia, eikä esimerkiksi nuorisotyöttömyyteen ole puututtu heti, vaan näitä päätöksiä on lykätty eteenpäin. Sitten puhutaan digitaalisesta Euroopasta, mutta rahoitus näille hankkeille on leikkauksen kohteena. Ei tällaista pysty käsittämään. Ja kaikki ekonomit tietävät, että tämä ei voi näin voi toimia, ja kyllä poliitikkojenkin pitäisi se tietää. Eli myös teidän puheenjohtaja pitäisi tämä tietää, ja te nyt vahvistitte tämän tuolla nuijan lyönnillä. Grazie. Kiitoksia, ja seuraavaksi Farage. Rompuy, it's been a long time. Van Rompuy, aika on tässä vierähtänyt. Hieno nähdä teitä. Tänään on 5. marraskuuta suuri juhlapäivä Englannissa. Noin 400 vuotta sitten pyrittiin räjäyttämään parlamenttitalon dynamitalla siellä ja tuhoamaan meidän perustuslakimme. Tämä oli väkivaltaista toimintaa. Te tietenkin olisitte suhtautuneet teknoraattisen tylsästi kaikkiin näihin kysymyksiin, joita te ja teidän kolleganne toistelette jatkuvasti, te puhutte e-aloitteista, mitä tehdään työllisyydelle, mutta todellisuutta on, että mitään, mikään ei tässä unensa parane, eikä tilitkään. Ja 20 vuotta peräjälkeen neuvosto nyt kertoo, että onkin kulunut 19 vuotta, kun, ja te teette parhaansa, että torjutte kritiikkiä. Mitä sitten kasvulukuja saattaa olla? ne ovat varsin anemisia, ja työttömyys nuorison kohdalla on 5 50 prosenttia ja paremmallakin puolella monissa maissa. Ja tietysti voidaan todeta, että nyt myös oppositio on nousemassa, todellinen oppositio on nousemassa. Ja aika rumaltakin oppositio voi näyttää, en nyt tarkoita pelkästään itseäni. No, kolme puoli vuotta sitten jouduin hiukan hankaluuksiin, kun kysyin, kuka teidän räätälinen oikein on, ja sitten sain sakon 300 euroa, kun näin teki. Tietysti minä olin selvästi väärässä. Nythän te olette te olette fiksutunut nuori mies kaupungilla vain, mutta teidän legitiimisyytenne ei ole kuitenkaan kasvanut tässä viime, viime kolmen vuoden aikana, ei teidän eikä komission eikä parlamentinkaan. Mikään yhteys kansalaisen ei ole parantunut ja tässä on tulossa vaalimyrsky, ja tähän liittyy jotakin varsin dramaattista. Näin tulee tapahtumaan eh, ensi vuonna toukokuussa. Te, te voitte lopettaa tämän. Te voitte estää nämä vahvat mm, mustat voimat, jotka ryntäävät parlamentin. Jos myönnätte avoimesti, että nyt on tullut aika sille, että legitimoidaan tai muutoin hyväksytään nämä instituutiot, joita pidetään vapaita kansanäänestyksiä jäsenvaltioissa, siitä, pitäisikö teidän asemanne olla olemassa, koska ranskalaiset ja hollantilaiset sanoivat, että teitä, teitä ei pitäisi olla, herra Van Rompuy. He vetosivat teitä vastaan ja kuitenkaan heistä ei välitetty. Oletteko te valmis istumaan paikallanne odottamaan vaalimyrskyä vai ryhdyttekö jonkin aloitteeseen ja teette parhaanne, jotta annettaisiin demokratian legitimiteetti EUlle, vaiko ei? Grazie, Farage. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Stadler. Herr Präsident, puhemies, hyvät kollegat. Ensinnäkin Van Rompuylle en ole samaa mieltä kanssanne enkä ole ainoa, että rahoituskriisi olisi ohi ja että tämä olisi todettu sitten neuvoston kokouksessa. Te vain ostitte miljardien edestä aikaa, mutta tällä hetkellä kansalaiset odottavat selkeyttä ja vastauksia. Ja puhun nyt vain näistä muutamasta kohdasta näistä päätelmistä. Tässä sanotaan, että uusi pääomittaminen roskapankien osalta hoidetaan eurooppalaisesta vakausvälineestä. Ja sitten Saksan rahoitusministeri Schäuble sanoi, että mitään verovaroja ei käytetä pankkien pelastamiseen, eikä varsinkaan tästä pelastusrahastosta. Ja tämä pohjautuu sopimukseen, jonka on tehnyt koalitio panterinsa kanssa, ja siellä ollaan täysin samalla kannalla. Eli ei mitään verovaroja käytetä näiden pankkien pelastamiseen. Me haluamme selkeyttä ennen vaaleja. Me haluamme tietää, miten nämä heikot pankit hoidetaan, eli miten ne rahoitetaan. Euroopan vakausvälineestä on puhuttu. Schäuble on ilmeisesti puhunut Merkelin ja koalitiokumppanien kanssa, ja he ovat nimenomaan sulkeneet tämän vaihtoehdon pois. Ja sitten kansainvälinen valuuttarahasto on puhunut 10 prosentin velkaverosta kaikille säästötileille. Ja se on aivan kammottava ajatus. Me vaadimme neuvostolta ja komissiolta ennen vaaleja selkeyttä. Ja kansalaisilla on oikeus siihen, ettei EU jatkuvasti valehtele heille. Ja sitten tämä pankkivalvonta. No, minkä sääntöjen mukaan tämä järjestelmä toimii? Näitä sääntöjä ei ole olemassa. Ne on poistettu. Ne säännöt, jotka olivat olemassa, ne poistettiin. Eli millaisia sääntöjä käytetään? No, on puhuttu Basel kolmosesta, että se riittää. No ei se ole mikään sääntö, jos ajatellaan rahoitusspekulaatiota tai pankin valvontaa, joka myöntää luottoa esimerkiksi PK-yrityksille. Eli mitä sääntöjä noudatetaan? Milloin EU uskaltaa sanoa, että EU:ssa pankkeja säännellään ja millä säännöillä, mutta sääntöjä tarvitaan. Ja ennen kuin valvotaan pankkeja, niin sitä ennen pitää olla selkeät säännöt olemassa, ja niitä tällä hetkellä ei ole. Eli tässä on nyt kaksi asiaa, jotka osoittavat, että mitään ei ole ratkaistu, vaan että ainoastaan miljardeja verovaroja on käytetty ajan ostamiseksi. Ja toivottavasti veronmaksajat rankaisevat tästä teitä seuraavissa vaaleissa, ja se on teille ihan oikein. Grazie. Ora passiamo. Kiitoksia. Sitten kuulemme vastauksia. Eli ensin komission varapuheenjohtaja Sefcovic. Thank you very much, uh, Mr. President. Kiitos, puhemies. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka muistuttavat meitä siitä, että elpyminen on hyvin hauraalla pohjalla. Se kävi selvästi myös ilmi minun puheenvuorossani. Näemme, että elpyminen on alkanut, mutta se on hyvin haurasta vielä. Mitään itsetyytyväisyyttä ei voi olla ilmassa, koska työmarkkinat yleensä kehittyvät myönteisesti 6 ja 12 kuukauden kuluttua siitä, kun talous on lähtenyt uudelleen kasvamaan. Meidän on konsolidoitava siis kasvua, että näemme myös, että työllisyysaste kasvaa Euroopan unionissa. Olen myös kaikkien niiden kanssa samaa mieltä, jotka painostavat jäsenvaltioita ja komissiota tekemään enemmän nuorison puolesta. On aivan selvää, että me kehitimme uusia instrumentteja, mutta Hiukan yllätti se, että kun katsoin kuinka moni jäsenvaltio nyt jo on ottanut käyttöön nuorisotakuun, niin meillä on oikeastaan vain kuudesta jäsenvaltiosta tällaiset aloitteet. Ja me teemme kuitenkin parhaamme viestiäksemme muille jäsenvaltioille, missä ongelma on erityisen vakava, että autamme heitä kehittämään näitä järjestelmiä niin, että he voivat käyttää EU-rahaa, jota jaetaan mm, uudessa rahoituskehyksessä ja niin nopeasti kuin mahdollista, eli ensi vuoden tammikuusta eteenpäin. Minusta meidän on opittava menneisyydestä ja vastattava työmarkkinoiden vaatimukseen siitä, mitä taitoja ja osaamista meiltä puuttuu. Meillä on melkein miljoona vapaata työpaikkaa digitaalialalla vuodesta 2015 eteenpäin ja on sama, se on samaan aikaan lupavaa, mutta myös huolestuttavaa, koska meillä on moni nuori työttömänä ja samaan aikaan pyrimme tuomaan sitten kolmansista maista pätevää työvoimaa. Tämä taitojen ja työpaikkojen yhteensopimattomuus on vakavaa niin, että me voi, meidän täytyy keksiä jotain, miten voimme nuorisotyöllisyyttä parantaa ja toisaalta kilpailukykyämme ylläpitää. Pankkiunioni on elintärkeä. Lokakuun huippukokous oli hyvin tärkeä, kun oikea ilmapiiri ja kiireellisyyden ilmapiiri luotiin, että saadaan aikaan jotain joulukuun mennessä, jotta luottamus saadaan takaisin, on valmisteltava kaikki rahoitusinstrumentit ja järjestelmät, ähm, käydä läpi EKP-stressitestit e, e, ja kuntotestit Euroopan unionissa – Tämä on varmasti viimeinen osa palapeliä, joka on koottava, jotta saadaan takaisin usko Euroopan talouteen ja pitääksemme poissa ne huolet ja pelot, jotka liittyvät pankkisektoriin edelleen Euroopassa. Ja toivon, että valtiovarainministerit myös kuuntelisivat tätä kiireellisyyden kutsua Euroopan parlamentilta, Euroopan neuvostolta ja Euroopan komissiolta. Sitten rahoitusjärjestelmään haluaisin sanoa sen verran, että olemme vedonneet jäsenvaltioihin, että he auttaisivat meitä saavuttamaan kriittisen massan, kun luodaan rahoitusinstrumentteja, joiden avulla voidaan aloittaa vahvempi reaalitalouden rahoitus erityisesti eh, pk-yritysten eh, sektorilla. Jotkut jäsenvaltiot ovat aika varovaisia ja epäröiviäkin, mutta toivottavasti keskustelujen jälkeen eh, valtioiden ja hallitusten päämiesten tasolla myös tämä otetaan vastaan innokkaammin ja saadaan toimintaan niin nopeasti kuin mahdollista. Eurooppalainen talouden ohjausjakso ja vuotuinen kasvuselvitys Komissio antaa ennusteensa ja analyysinsä tämänhetkisestä taloustilanteesta marraskuun puolivälissä ja toivottavasti voimme oppia eh, Euroopan ohjausjakson plussista ja miinuksista viime vuodelta niin, että voimme uudenaikaistaa sitä, miten me mm, taloushallintoa harjoitamme budjetti 2013-2014. Tämä on keskeinen asia. Tiedämme, kuinka herkässä vaiheessa neuvottelut ovat, mutta kuitenkin tiettyä optimismia komission puolelta on. Me käytämme kaiken luovuutemme, jotta löydämme ratkaisun nyt jäljellä oleviin äh, ongelmakohtiin. Olemme aika lähellä lopputulosta ja myönteinen poliittinen tahto varmasti edesauttaa sitä, että saamme kaikki avoimet kysymykset ratkaistua Tietosuoja ja TTIP mielestäni on aivan selvää ja komissiolta lähti vahva signaali siitä, että luottamus kumppaneihimme Yhdysvalloissa on saatava takaisin. Saman aikaan uskomme, että neuvottelut TTIPstä, niitä pitäisi jatkaa sen vuoksi, että emme näe, että potentiaalinen vapaakauppasopimus sen pitäisi olla mikään lahja Yhdysvalloille, vaan se on haaste meille molemmille ja se on meidän molempien etujen mukaista ja meidän on neuvoteltava kovasti, jotta me ylläpidämme omia prioriteettejamme, kauppaa, standardeja ja samalla varmistamme, että Euroopan kansalaisten tietosuoja säilyy ja että tämä saavutetaan myös, jos meillä on yhtenäinen Euroopan unionin kanta tässä hyvin herkässä aihepiirissä. Viimeinen kohta viitaten Van Ordenin kommentteihin hallinnollisesta taakasta. Joudun vaan kertomaan, että ennen Eurooppa-neuvostoa pidettiin kokous komission puheenjohtajan, brittien pääministerin sekä äh, teollisuuden edustajien kanssa ja äh, he vastapuoli oli hyvin mielissään komission ehdotuksesta. Olemme hyvin vakavissamme tämän asian suhteen ja tarvitsemme vankkaa yhteistyötä tietysti neuvoston ja Euroopan parlamentin tasolta, koska monet yksinkertaistusesitykset ovat vielä lainsäätäjän pöydillä ja jäsenvaltioissa on vielä paljon työtä meneillään. Mitä tulee hallinnon leikkauksiin, tiedättehän, että niitä on tehty ja tulemme viidellä prosentilla leikkaamaan menoja ja samalla Euroopan virkamiesten on tehtävä samalla palkalla enemmän töitä. Palkat on jäädytetty ja kun otamme huomioon hallinnon koon, niin en kyllä uskaltaisi komission kokoa verrata joihinkin yhdistyneen kuningaskunnan eh, ministeriöiden kokoihin. Eh, jos ajatellaan eh, valtiovarainministeriöä, sen satoinen työntekijöiden, se voisi olla yksi esimerkki. Kiitos. Kiitoksia varapuheenjohtaja Seftovic ja sitten puheenjohtaja Van Rompuy. Kiitoksia puheenjohtaja. Joku sanoi, että kyseessä oli Euroopan neuvosto ilman mitään yllätyksiä, mutta minun täytyy kyllä sanoa, että jotkut reaktiotkin ovat olleet ilman minkäänlaista yllätystä, joten joskus tulee sellainen tunne, että kuuntelen jo kuultua. Kuitenkin Euroopan neuvoston kokoonpano on syvällisesti muuttunut viime vuoden aikana, siis syvällisesti muuttunut mutta eihän tämä sitä estä, ettei, etteikö teillä voisi olla samaista kritiikkiä, mutta tämä on tällainen poliittinen huomio vain. Minä en ole ollut mitenkään liian euforinen. En myöskään käyttänyt sanaa, jota kollegani äsken käytti, nimittäin tällaista varovasta optimista. Minä en käyttänyt edes tätä sanaa. Tiedän kyllä, että kun puhutaan euroso, euroalueen e- e- ekstraista kriisiä, sehän on tavallaan, tämä kannamme kaikki tästä samaa mieltä, mutta tietenkin ongelmat ovat edelleen olemassa, ne ovat varsin vakavia ongelmia, ja sairaus ei suinkaan ole vielä parantunut. Tässä olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne. Siksi me teemmekin kovasti työtä ja lyhyellä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä. Jotkut teistä sanovat, että kyllä, mutta mitä ei ole tapahtunut tässä Euroopan neuvostossa? Ei tehty mitään päätöksiä. Kaikki on jumissa siellä, hyvät naiset ja herrat me puhuimme pitkään digitaalista agendasta, innovaatiosta. Samoin pitkään keskusteltiin energiakysymyksistä ja pitkään tullaan myös puhumaan teollisuudesta, puolustusteollisuudesta joulukuussa, samoin teollisuuden kilpailukyvystä sitten helmikuussa. Nämä ovat tällaisia keski- ja pitkän aikavälin projekteja, jotka eivät innosta kovinkaan suurta joukkoa ihmisiä. Se täytyy nyt tässä todeta, mutta ne liittyvät kuitenkin tulevaisuuteen. Ne niillä on suuri merkitys tulevaisuudessa. Ja tässä, näissä kysymyksissä on tehty päätöksiä. Tehtiin selkeitä päätöksiä, asettiin päivämäärät, luotiin välineitä, laadittiin strategioita. Ja se on tärkeää tulevaisuuden kannalta. Ja näin te, on tehty monissa eri yhteyksissä eri Eurooppa-neuvostoissa. Ne, jotka sanovat, että kaikki on pysähtyneessä tilassa, mistä ne ole päätetty, niin en pelkästään ole tästä eri mieltä, vaan tämä on ihan todellisuuden vastaista. Lyhyellä aikavälillä yhteinen kriisinratkaisumekanismi. Syyskuussa komissio antoi ehdotuksensa. Nyt ollaan keskustelemassa siitä ja siitä tullaan päättämään, voin vakuuttaa sen teille joulukuussa. Luonnollisesti tähän menee aikaan, mutta muutama kuukausi tällaista reformia varten tällä sektorilla, sehän on kyseessä pikemminkin, sehän on aivan vallankumouksellista, näin on sanottu jo muissa yhteyksissä. Ja ennen vuoden loppua on tehty poliittinen päätös yhteistä kriisiratkaisumekanismista ja näin täydennetään yhteinen valvontamekanismi. Tässäkin kaksi vuotta sitten sitä ei voitu kuvitellakaan, että tästä päätettäisiin. Keskustelut, neuvottelut alkoivat 2012 kesäkuussa, Poliittinen työ vietiin loppuun joulukuussa, uudestaan joulukuussa, ja tietysti nyt sitten Euroopan parlamentti on lopettanut oman käsittelynsä ja nyt ollaan perustamassa yhtenäistä valvontamekanismia. Ja kun kesäkuussa 2012 minä täällä, täällä sanoin, että olemme periaatteessa päätäneet, että luodaan tällainen pankkivalvontamekanismi, kukaan ei minua uskonut, varsin, varsin harvat. Ja nyt se on olemassa tällä hetkellä. Sama asia tulee tapahtumaan yhteiselle kriisinratkaisumekanismille. Sama juttu, ja mä tietysti toivon, että tämä työ tulee päättymään ennen tätä vaalikautta ja sen loppumista. Komission ehdotus, en nyt väitä, että se hyväksytään sellaisenaan, mutta äh, kriisinratkaisurahasto, siitähän päätettiin jo Euroopan neuvostossa muutama kuukausi sitten, joten kesäkuussa. Ja tämä nyt on toinen kerta, kun sama asia toistuu. Sitten sopimusjärjestelyt. Tämä on äärimmäisen ristiriitainen aihe ja kysymys, mutta tässäkin on edistetty viimeisessä neuvoston kokouksessa. Ja sitten tästä tullaan päättämään näistä suuntaviivoista sopimusjärjestelyistä, jotka ovat välttämättömiä, mitä tulee koordinaation Rouva Wortman kolme. puhumme talouden koordinaatiosta, tästä tullaan päättämään joulukuussa, mutta voin vakuuttaa kyllä teille, että keskustelu oli todella tuloksellista ja tätä kautta voidaan voidaankin sitten laatia ehdotus, joka tullaan välittämään Eurooppa-neuvostolle joulukuussa. Ja jos un, pankkiunionissa, yhteydessä valvontamekanismissa, kriisinratkaisumekanismissa, ajatellen koko euroaluetta ja ne, jotka haluavat siihen liittyä. Ja jos on tämä sopimusjärjestelypuoli kunnossa, se on olennaisen tärkeää talousunionissa – ja kun katsotaan kaikkea tätä yhdessä ja ajatellaan budjettipoliittista sopimusta ja kuuden säädöksen talouspoliittista pakettia, niin silloin suurin osa on jo toteutettu talouskysymykseen. Minä olisin kyllä onnellinen ja tyytyväinen, jos ennen oman mandaattini päättymistä ja komission ja parlamentin kauden päättymistä oltaisiin viety loppu näin merkittävä työrupeama joka pari-kolme vuotta sitten oli, vihan, oli vielä aivan uskomatonta. Sitten lyhyen aikavälin toimet. Lampedusasta kuulin Rova Hansin, tai tämä on skandaalimaista niin edelleen. Voin todeta, että pääministeri Letta Italiassa kuitenkin oli äärimmäisen tyytyväinen neuvoston päätelmiin tässä asiassa. Häntähän tämä erityisesti koskettaa maata. On pitkän, lyhyen aikavälin päätöksestä. Joulukuussa ministerineuvosto tulee tekemään päätöksiä mm ministerineuvostossa, ei Euroopan neuvostossa lyhyen aikavälin päätökset, jotka ovat varsin operatiivisia, pyritään vahvistamaan Frontexia, varmistamaan eurosuurin täytäntöönpano ja muiden aloitteiden toteutuminen, jotka liittyvät valvontaan. Ja jos välttämätöntä tästä tullaan puhumaan uudestaan sitten Eurooppa-neuvoston kokouksessa joulukuussa, kun puhutaan salaisesta tiedustelusta ja kaikesta tästä polemiikasta, joka liittyy näihin kysymyksiin jo alkoi jo kesällä, ja me vielä tuli näitä viimeisiä paljastuksia muutama viikko sitten vielä, niin sanoisin, että pää henkilöitä tämä erityisesti koskee, nimittäin liittokansleri Merkel, hän on erittäin tyytyväinen näihin johtopäätelmiin ja hän myöllä vaikutti niiden päätelmien laatimiseen. Siis disons à l'origine même. Jota asia oikein koskee, niin hän on samalla linjoilla ja jos sanotaan, että tämä on heikkoa, kun kuitenkin tämä asianomainen itse on varsin tyytyväinen. Siinäkin pitäisi vähän pitää suhte- tajusta kiinni. Toivon, että saadaan aikaan sopimus marraskuussa monivuotisen rahoituskehyksestä. Sehän on aivan olennaisen tärkeää ajatella varsin monia projektejamme ja muun muassa tulee mieleen työttömyyden vastainen taistelu, nuorisotyöttömyyden vastainen toiminta, ja niin kuin komission varapuheenjohtajakin, minä olen pettynyt siihen, että jäsenvaltiotasolla vieläkään ei ole riittävästi edistytty, jotta voitaisiin alkaa esitellä näitä projekteja, koska jos monivuotinen rahoituskehys menee läpi ennen vuoden loppua, ja todennäköisesti sitten vielä marraskuussa ainakin minä näin toivon, niin silloin rahoitus voisi lähteä jo liikkeelle. Kaikki varotoimeen on jo ryhdytty. Voitaisiin ryhtyä jo ensimmäinen tammikuuta tähän työhön. Tämä tietenkin kuuluu Liettuan vastuulle puheenjohtajavaltiona samoin Euroopan parlamentille. He, nämä tahot vievät loppuun merkittävän työn, joka on jo alkanut ja minä jaan tällaisen tietyn varovaisen optimismin, mitä tulee monisen rahoituskehyksen hyväksymiseen. Sitten vielä muutama kommentti. Kolme puoli vuotta sitten sanottiin, että minä näytän tällaista pankkivirkailijalta. Nyt sitten yhdessä, yhden kuukauden kuluttua voin lopettaa vaali myrskyn. Tämähän on uskomatonta kehitystä. Yksi mies pystyy pysäyttämään niin sanotun vaalimyrskyn josta josta, mutta koska tämä tulee teiltä, tämä kommentti, herra Faraas, niin täytyy kyllä sanoa, että en nyt oikeastaan tästä niin kovin innostunutkaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten käänteisessä järjestyksessä vielä poliittisten ryhmien edustajat. Eli ensin Stadler, yksi minuutti. en nyt halua puhua ulkonäöstänne, ei se nyt kiinnosta äänestäjiä. Haluaisin keskittyä nyt siihen, mitä pankkiuni oikeastaan merkitsee ensinnäkin. Mitä sääntöjä noudatetaan? Itse olen euroskeptikko ja minusta olisi hyvä, että EU:ssa olisi sääntöjä pankkien osalta. Te olette puhunut nyt tästä pankkivalvontamekanismista. No se on tietysti hienoa. Valvonta on aina hienoa hallinnolle. Mutta mitä kriteereitä sitten noudatetaan? koska on, menettekö sitten ihan oman tunteen pohjalta. Sääntöjä ei ole, ja säännöt ovat nyt keskeistä, ja ne, niistä te olette tänään osannut kertoa mitään muuta. No sitten, no pankkivalvonta on tietysti hyvä asia, mutta ei tässä ole vielä saatu mitään aikaan, ikävä kyllä. Sitten te ette myöskään selkeyttäneet yhtään sitä, mistä saadaan varoja, kun ajatellaan näiden heikkojen pankkien pankkien uudelleen pääomittamista. Ette sanoin, että halutaanko nämä pankit päästä konkurssiin, se saattaisi olla järkevää. Ja nämä suuret lausunnot, että veromaksajien varoja ei enää käytetä pankkien pääomittamiseen, niin ne eivät, se ei taaskaan pidä paikkaansa. Se on ikävää, ja siitä äänestäjät kyllä varmasti tulevat teitä rankaisemaan. Kiitoksia, Sten Farage. Niin, hetken aikaa. Tehän jopa suutuitte ja osoittette innokkuutta ja tämä oli herra Van Römpöi mahtavaa puhuu yhtenäisestä kriisinratkaisumekanismista, yhteisä, yhteistä valvontamekanismista. Mutta mistä tavalliset ihmiset puhuvat? Siitä, että työpaikkoja ei ole. Ja hulluus avautuu ähm, mm, sitten avoimin ovin ensi vuonna Bulgarialle ja Romanialle. Niin, Toivottavasti kansanäänestys järjestettäisiin ja sitten te voisitte hyökätä meitä ja euroskeptikkoja vastaan ja siitä tulisi todellinen Euroopan vaali. Mutta varoitan, että se kieli, jota sinä, te ja muut komissaarit käytätte, se ei ole tavallisen eurooppalaisen kieltä. Te istutte siellä eh, sen, tuon tähtilipun edessä. Sitä äh, alankomaat ja ranskalaiset äh, eivät kannattaneet ja otetaan nyt sitten kunnon taistelu ensi toukokuussa esille. Kiitos. Kiitos sitten Sima. Kiitoksia puhemies. Kiitos myöskin näistä vastauksista sekä komission varapuheenjohtajalle että myöskin neuvoston puheenjohtajalle. Ja minulla on vielä kuitenkin yksi kysymys. Ensinnäkin Sefcovic, te sanoitte, että olet iloisia siitä, että jo kuusi valtiota, joka liittyy tähän nuorisotyöttömyyden torjuntaan, ovat siihen jo osallistuneet. Mutta jos meillä on nyt tätä etupainottamista, jotta näitä hankkeita voidaan rahoittaa nuorisotyöttömyyden osalta, niin täytyy sanoa, että jos etupainottaminen tarkoittaa sitä, että se mitä viime vuosilta siirretään eteenpäin, niin samalla samoin vuosina 2014-2015 muilta aloilta pitää sitten lykätä näitä menoja eteenpäin. Eli tässä on tällainen tasaus. Eli kyse ei ole mistään ylimääräisistä varoista, joita saataisiin jäsenvaltioista. Eli mitä takeita meillä on siitä, että vuoden 2016-2015 jälkeen näitä hankkeita ei lopeteta? Mitä takeita meillä on siitä, että se, mitä jää muiden tärkeiden työllisyys- hankkeiden rahoittamisesta yli, tai mitä tulee sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen, että niiden rahoitusta ei vähennetä, koska nekin ovat yhtä kiireellisiä ja tärkeitä asioita. Ja sitten tämä NSA-kysymys. Tässä on edelleen pohjalla väärinkäsitys. Nämä kysymykset, mitä tulee NSAhan ja muihin salaisiin palveluihin, myöskin brittipalvelut, niin onko kyse nyt siitä, kuka puolustaa kenen oikeuksia? Onko EU valmis nyt selkeästi puuttumaan tähän asiaan ja sanomaan, että me emme hyväksy tätä, me vastustamme tätä, ja onko jäsenvaltioissa nyt valmiutta poliittisiin turvapaikkoihin Snowdenin suhteen? Ja nuoret haluavat näihin kysymyksiin vastauksia. Arms. Kiitoksia ja sitten Van Orden. Ähm, Puheenjohtaja, vielä viittaan siihen, mitä komission edustaja sanoi. Niin tietenkin oli loistava kokous, jos tällainen bisnestyöryhmä kokousti, mukana oli kahdeksan pääministeriä, komissio. Mutta minun pointtini on, että me haluaisimme nähdä todellista toimintaa. Lopettaisiin lainsäädäntö, uusi lainsäädäntö ja sen tekeminen, otettaisiin sääntely pois, säännöstöstä tehtäisiin sitä pienempää, leikattaisiin henkilöstä, leikattaisiin kustannuksia. Me haluamme nähdä todellista dramaattista toimintaa, mitä David Cameron ja myös muut Euroopan johtajat haluavat, on uudelleen muokata Euroopan unionia, ottaa kansallisella tasolla jotkut toimivaltuukset takaisin ja keskittää unionin huomio siihen, millä on merkitystä, saada talous pyörimään uudestaan. Olemme nähneet erilaisia näkemyksiä siitä, onko kriisi nyt ohi vaiko ei, vai onko tällaista haavoittuvaisuutta vielä olemassa. Minä ehdottaisin, että tämä jälkimmäinen on oikean osuvampaa. Se, missä määrin EU haluaa ottaa vastaan uudistuksen, ryhtyä niihin, tulee määrittämään sen, miten in-out kansanäänestys toteutuu Isossa Britanniassa ja myös jossakin muissa eurooppalaisissa valtioissa, joissa johtajilla on ollut tarpeeksi rohkeutta kysyä kansalaisiltaan, mitä he oikein haluavat. Kiitoksia sitten Hans. Isossa Britanniassa varmaan keskustellaan siitä, että EUn suuret velkataakat ovat hyvin organisoitu London Cityssä ja että siellä tehdään suuria virheitä, josta suojelette näitä suuria markkinatoimijoita ja estätte pankkiunionin syntymisen. Eli pystytkö tällä tavalla sitten varmistamaan työpaikkoja Britanniassa, niin se on sitten toinen asia. Mutta no, luin lehdestä, että Feynman Itävallasta huippukokouksen jälkeen totesi, että Merkelin uudistukset ovat hänestä epäilyttäviä ja että hän ei ollenkaan valmis tukemaan tällaisia toimia, jotka, jossa kiristetään toisia ja jossa halutaan sitten rahoitusta näille toimille ja sitten joutuu tekemään uudistuksia, jotka ovat oikeastaan Euroopan vastaisia, eivätkä sovi yhteen yhteisömetodin kanssa. No sitten se, mitä lehdistä voi lukea, niin se on aika suuri ongelma. Sitten Edward Snowden, hän hän on monien eurooppalaisten nuorten sankari. Hän on monien nuorten sankari ympäri maailmaa. Ja eurooppalaiset saavat muistutuksen häneltä kansalaisoikeuksista, mutta se, että hänelle ei anneta turvapaikkaa, eikä hän voi nyt puhua siitä, miksi häntä, hänelle ei anneta turvapaikkaa, koska häntä ei voida suojella Euroopassa. Se on kyllä merkittävä ongelma. Ja tämä ei ole asia, jolla nuoria kannustetaan tukemaan Eurooppa-ajatuksia. Kiitoksia sitten Parvenova. Puhemies, jäsenvaltioiden väliset riidat ja eri tasoisuus ovat todella Euroopan tavaramerkki ja populismi ja muukalaisviha on kasvussa. Se aiheuttaa ongelmia kansalaisillemme. Haluaisimme, että olisitte vahvempia ja tehokkaampia työssänne sen vuoksi, että ensi vuonna meillä on vaalit. Tämä parlamentti tulee järjestämään vaalit ja meidän täytyy myös osoittaa, että olemme tehokkaita, mutta te jumitatte meitä. Te ette ole niissä vaaleissa, vaan me olemme niissä vaaleissa ja meidät siellä arvioidaan tai tuomitaan. Ja enemmän kohesiota ei tarkoita vähemmän Eurooppaa. Meillä ei ole ketään kumppania, Yhdysvallat, Kiina, Venäjä. Nyt jo Amerikan Obaman hallinto ajattelee, että me emme ole strateginen kumppani enää, vaan he katsovat pidemmälle muualle eh, kohti Intiaa, Kiinaa, Venäjää. Ja he myös uskovat ja ovat sanoneet, että kaksi vuotta sitten jo meillä oli Obaman hallinnon kanssa ryhmämme kokous ja meille kerrottiin hyvin selkeästi, että senaatissa, kongressissa yhtä hyvin. Tämä talouskriisi ei enää johdu talo- talouden romahtamisesta Yhdysvalloissa, vaan se on aito Euroopan unionin ä, oma talouskriisi. Ja te olette myös vastuussa siitä, että tämä jatkuu. Ja me odotamme, että te ottaisitte enemmän vastuuta ja vastaisitte kansalaisten huolenaiheisiin. Kiitos. Eh, eh, Kiitoksia sitten Guerrero. Señor Van Kiitoksia herra Van Rompuy. Teidän vastauksesta vastasitte suoraan minulle ja sanoitte minun puheenvuoronakaan ei ollut mikään yllätys. Ja perustelette niin, että kongressi on muuttunut viime vuonna, tai neuvosto on muuttunut ja kuitenkin sosiaalisen puolueen on pysynyt saman. Tämä vain osoittaa, että sosiaalinen puolue edelleenkin on johdonmukainen ja neuvosto, vaikka se joskus muuttuukin, ei pysty liikkumaan, vaikka me uskomme, että sen pitäisi kyllä olla mm, näin. Mutta ei kaikki, mitä neuvosto tekee, on sitä vastaan, mitä me toivomme. Joskus olemme oppositiossa, joskus meillä on korkeampi kunnianhimon taso kuin mistä neuvoston kesken voidaan sopia. Minä olen aika tietoinen siitä, että ei tarvitse henkilökohtaisia kantoja määritellä neuvostossa ja verrattuna siihen, mistä jäsenmaat yhdessä voivat päättää. Näin ollen tärkeä osa kritiikkiä, jota minä esitin puheenvuorossani, kohdistuu jäsenvaltioihin. Jäsenvaltiot eivät ole pystyneet esimerkiksi maahanmuuttokysymyksessä saamaan itselleen huomattavampia resursseja kahdelle virastolle Euroopassa, jotka ovat kuitenkin tämän ongelman edessä suoraan. Turvapaikkaa virasto ja Frontex-virasto. On ihan totta, että on hyväksi hyväksytty, että toimimme tietyllä tavalla ensi vuonna. Olen tästä ihan samaa mieltä, että on strategisia mm, suuntauksia ja linjauksia, mutta EU tarvitseekin maahanmuuttostrategiaa. Kolme ja puoli minuuttiahan minulla on. Tarvitaan, tarvitaan maahanmuuttostrategia ja tämä maahanmuuttostrategian pitää pääasiassa perustua sille, että ollaan yhteistyössä kolmansien maiden kanssa pyritään vähentämään köyhyyttä ja autetaan näitä maita vähentämään köyhyyttä. Mitä tulee sitten digitaaliseen agendaan, minun ryhmäni pitkälti jakaa neuvoston ehdotuksesta vaikkakin uskomme tähän suurempaan kunnianhimoisuuteen, johon jo viittasin. Näin jäsenvaltioiden pitäisi toimia ja mennä vähän pidemmälle. Esimerkiksi laajakaista yhteydet meidän ponnistelumme törmäävät siihen, että verkkojen Euroopan väline, joka liittyy viestintäteknologiaan, sen budjetti on vähentynyt yhteen miljardiin, yhdeksästä miljardista. Ja sitten mitä tulee kolman, neljännen sukupolven teknologiaan, EUn suhtautuminen on aivan naurettava verrattuna USAhan 80 prosenttia väestöstä siellä voi käyttää tätä ja täällä vain 75 prosenttia ei voi käyttää näitä hyväkseen. Sitten Horisontti 2020 hanke varsin tärkeä. Parlamentti pyysi 10 miljardia euroa tai 100 miljoonaa, ja tästäkin neuvosto vähensi. Sitten vielä yksi kommentti nuorista, ja viittaan siihen, mitä varapuheenjohtaja sanoi että vain kuusi maata on jo hyväksynyt nuorisotyöllisyysohjelman. Tämä on strateginen kysymys, ajatellen eurooppalaisuutta, unionia. Nuoret tarvitsevat meiltä tuloksia ja arvoja. Ja kun puhutaan arvoista, aloite, joka on todella eurooppalainen, nimittäin Erasmus-ohjelma, sekin on nyt uhanalaisena. Se on vaarassa jopa hävitä. Kun ajatellaan Euroopan unionin ponnisteluita ja myös joidenkin jäsenvaltioiden toimia, kuten esimerkiksi Espanjan, joka on vetänyt pois kansallisen osuutensa erasmus stipendiopiskelijoilta joten he eivät pääsekään näihin maihin, jonne pyrkivät opiskelemaan. Kiitos lopuksi vielä Portman. Kiitoksia, varapuhemies. Haluaisin vielä lisätä muutaman kommentin tähän keskusteluun. Paljon kritiikkiä on kuultu monissa asioissa, joita käsiteltiin huippukokouksessa, mutta haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että me voi vain pyyhkäistä pois kriisiä. Kriisin selvittämiseen tarvitaan vastuuta ja solidaarisuutta, pitää tehdä vaikeita rakenneuudistuksia. Täytyy toimia päättäväisesti. Ja kun katsotaan, mitä aikaisemmin viime vuonna on saatu aikaan, on vahvistettu institutionaalista puitteistoa, talous- ja pankkiliittoa. Meillä on vahva pohja, joka pohjautuu yhteisömetodille. Ja haluaisin nyt vedota komission ja neuvostoon jotta investoitaisiin tämän järjestelmän uskottavuuteen. Ja olen huolissani siitä, että seuraavassa neuvoston kokouksessa tulee lisää hallitusten välisiä välineitä, jotka heikentävät tämän yhteisön järjestelmän uskottavuutta. Eli vetoan nyt myöskin teihin, jotta sitoutuisitte tähän järjestelmään. On hyvä, että neuvosto kokouksissaan nyt kun ollaan selviämässä kriisistä, investoi nyt pitkän aikavälin kysymyksiin, kuten digitaalisiin sisämarkkinoihin, energiakysymyksiin. Ne saattavat aiheuttaa seuraavan kriisin ja meidän täytyy työstää näitä asioita nyt. Meidän täytyy torjua protektionismia, meidän täytyy edistää REFIT-ohjelmaa, mutta myöskin tärkeää on keskittyä ulkopolitiikkaan ja lailliseen maahanmuuttoon. Ja puheenjohtaja Van Rompuy, en osaa ennustaa tulevaisuutta, mutta muutama huomio kuitenkin henkilökohtaisesti kahden vuoden kuluttua luotan, että te ensimmäisenä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana olette henkilö, joka nähdään sellaisena, joka teki mahdottoman. Kun katsotaan, mitä saatiin aikaan näinä vuosina, ja se, mikä muutama vuosi sitten vaikutti mahdottomalta, niin se onnistuikin, ja nyt meidän täytyy investoida järjestelmän uskottavuuteen ja saada se toimimaan, ja toivottavasti voimme luottaa teidän tukenne tällä tiellä. Grazie. Kiitoksia, kiitoksia kaikille, kiitoksia Van Rompuylle, kiitoksia Sefcovicille ja hauskaa päivän jatkoa.